Tämän kokouksen pöytäkirjaa tullaan välittämään hyväksymistä varten seuraavan kokouksen alkuun. Ja jos ei mitään vastustusta ole, niin tämä, tämän päivän, päivän päätökset tullaan välittämään kyseisille viranomaisille –